Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, toivottavasti teillä oli mukava viikonloppu. Minulla oli teitä ikävä. Esityslistan hyväksyminen. Jos kommentteja ei ole, voimme hyväksyä esityslistan. Wim van de Kamp, istuutukaa alas. Olkaa hyvä. Arrêtez de parler avec votre collègue, là on a commencé la séance. No niin, kokous on alkanut, eli älkää enää keskustelu kollegoiden kanssa. Wim van de Kamp, ihan rauhassa vain. No niin, kokouspöytäkirjan hyväksyminen 3. joulukuuta. Olette saaneet pöytäkirjat. Jos kommentoitava ei ole, niin hyväksymme pöytäkirjat. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Merci. Je voudrais vous annoncer que les Ilmoittaisin teille, että päätökset, jotka koordinaattorit tekivät kokouksessaan 10. tammikuuta, on nyt teille jaettu kopioina. Jos 17.30 mennessä kommenttia ei tule, niin katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Haluaisin vielä muistuttaa, että huomattavien aikarajoitteiden takia olemme yksimielisesti päättäneet koordinaattoreiden kokouksessa, että käytämme yksinkertaistettua menettelyä artikla 50 mukaisesti työjärjestyksessä kolmessa aiheessa, jotka liittyvät Brexitiin ja siihen mahdollisuuteen, että sopimusta ei synny. Neuvoston kanssa on käynnistettävä neuvostelut mahdollisimman nopeasti, jotta voimme taata sen, että nämä kolme tekstiä julkaistaan ajoissa virallisessa lehdessä ja näin voimme välttää kaiken oikeudellisen epävarmuuden. Tästä syystä esittelijä joutuu esittelemään tarkistuksensa, jos sellaisia olisi, keskiviikkona 23. eli siis kahden päivän kuluttua. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että poliittiset ryhmät ja varjoesittelijät joutuvat jättämään esittelijälle omat ideansa, ajatuksensa mahdollisimman nopeasti, koska vain esittelijä artiklan 50 mukaisesti voi jättää näitä tarkistuksia. Onko tämä menettely nyt kaikille selkeä? Nyt voimme siirtyä hyvin tärkeään ja vakavaan aiheeseen. Olen tyytyväinen, että edustaja Slobodan ja edustaja Hautala ovat myös paikalla. Tervetuloa valiokuntamme. Me käsittelemme aihetta, direktiiviehdotusta, jonka tarkoitus on päättää vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta äh, luopumisesta. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle ja tämän jälkeen sitten varjoesittelijät ja muut jäsenet saavat puheenvuoron. Ja näin voimme keskustella aiheesta. Tämän jälkeen pyydän komission edustajaa käyttämään puheenvuoron. Muistutan vielä määräajoista. Tarkistusten määräaika on 28. tammikuuta kello 12. Ja nyt voimme välittömästi antaa puheenvuoron esittelijälle. Äh, esittelijä Ulfskog ei ole paikalla. Äh, edustaja Head korvaa hänet. Olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos Aivan näin. I will speak Swedish, so... Aion puhua siis ruotsia. Jos ette ymmärrä ruotsia, niin teidän täytyy käyttää kuulokkeita. Minä puhun, kuten eh, kollegani eh, Marita Ulskuk olisi puhunut, hän pyytää anteeksi sitä, että hän on estynyt, ei pysty esittelemään mietintöään kesäajasta, mutta Ruotsin nykyisen poliittisen tilanteen vuoksi. Ruotsi on tänään sanonut uuden hallituksen. Maritan eh, ei pysty tulemaan ajoissa. Hän on saapunut Brysseliin juuri ja hän varmaankin myöhemmin ehtii mukaan keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Esittelijä esittelee mietinnön ja tukee sitä, että me poistamme nykyisen järjestelmän, jolloin tapahtuu eh, tämä järjestelmä, jossa aikaa vaihdetaan eh, kesä, talvesta kesäaikaan Tähän ei ole tarvetta, koska eh, väitteet siitä, että tämä säästäisi energiaa, eivät todellakaan ole paikkansa pitäviä ja monet ihmiset voivat huonosti tämän kellojen siirtämisen vuoksi ja tämä vaikuttaa lukuisiin sektoreihin kielteisesti. Mutta se, että otetaan pois nykyinen järjestelmä, merkitsee sitä, että sillä on myös seurauksia, koska meillä on sisämarkkina, liikenne, kommunikaatio on rakennettu tälle järjestelmälle, joka perustuu kellojen siirtelyn, joka tällä hetkellä on käytössä. Ja siksi on tärkeää, että eh, liikennesektorin sisämarkkinat pystyvät valmistautumaan tähän muutokseen. On tärkeää, että meillä on pitkän tätäyksen suunnitelmat, ennustettavuutta niin, ettei tämä vaikuta kuluttajiin ja matkustajiin kielteisesti. Liikennesektori on niitä, joita tämä eniten koskettaa. Kaikki liikenne ja kommunikaatio eh, Tämä koskettaa kaikkia liikennettä ja kommunikaatio, joka lähtee Euroopasta ja saapuu EU-hun. Ja myöskin 13 000 lentokonetta, jotka lähtevät tai laskeutuvat päivittäin yllekin EUn lentokentistä. Sen lisäksi tässä mietinnössä kysytään myöskin tiedon keruusta eri sektoreilta ja siitä, miten tämä järjestelmä vaikuttaa eri sektoreihin näyttää siltä, että lentoliikenne on se, joka tarvitsee pisimmän valmistautumisajan, nimittäin 18 kuukautta. Esittele ehdottaakin siksi, että 18 kuukautta olisi sovelias aika taulu sille, että kaikki asianosaiset tahot saisivat aikaa valmistautua. Se merkitsee sitä, että jäsenvaltio, joka tulevaisuudessa haluaa muuttaa pysyvää standardiaikaansa, ilmoittaa tästä komissiolle ja muille jäsenvaltioille 18 kuukautta etukäteen. Se että on yksi päiväaika, päivämäärä, jonka, josta komissio ehdotti, merkitsisi esittelijän mukaan sitä, että lainsäädäntö, jolla voitettaisiin tätä kellojen siirtoa, niin tulisi voimaan vasta kaksi vuotta sen jälkeen, kun siitä on päätetty. Mutta esittelijä on tärkeää, että asiassa mennään eteenpäin ja että esitykset voidaan hyväksyä tämän vuoden aikana niin pian kuin mahdollista. Esittelijä kehottaa myöskin kaikkia jäsenvaltioita harjoittamaan yhteistyötä valmistauduttaessa tähän ennen kuin jokin jäsenvaltio valitsee pysyvän standardiaikansa. Se, että EU voisi toimia hyvin ja että sisä, sisämarkkinoida ja liikenteellä liikenteellä tarvitaan harmonisoitua ja koordinoitua aikajärjestelmää niin pitkälle kuin se on mahdollista. Meillä ei saa olla tilkutäkkiä, jossa on erilaisia standardiaikoja eri osissa EUta. Ja lopuksi esittelijä odottaa mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja jatko rakentavaa yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos edustaja Head. Avaan keskustelun eri poliittisille ryhmille. Edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Vážená paní předsedkyně, e, já... E, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä. Toivotan tämän mietinnön tervetulleeksi. Ja myös sen, mitä juuri sanottiin. Olen täysin samaa mieltä. Puhun tässä nyt ikään kuin kahdessa roolissa. Minä en ole ainoastaan varjoesittelijä, vaan olen myös esittelijä juurivaliokunnassa tähän aiheeseen liittyen. Siksi voinkin sanoa, että tulen todennäköisesti tekemään tarkistuksia tekstiin, koska minä olen sitä mieltä, että perimmäinen syy tälle aloitteelle Euroopan parlamentissa oli ihmisten terveys. No, totta kai liikenne on myös tärkeä kysymys, mutta ihmisten terveys oli kuitenkin tämän aloitteen perimmäinen syy. Siksi minä olen erittäin tyytyväinen, että te olette järjestäneet tämän kuulemistilaisuuden. Ja katsoin esitykset erittäin nopeasti läpi ja nyt näyttää siltä, että juuri ihmisten terveys on yksi tärkeimmistä syistä sille, että luovuttaisiin kellonajan siirrosta. Siksi minä tulen tekemään tarkistuksia, jotka vahvistavat juuri näitä argumentteja. Tarkoitan tässä siis terveyttä, ihmisen terveyttä. No, tietysti tulen vielä tässä ottamaan kantaa tähän ajankohtaan. Tällä hetkellä minä olen sitä mieltä, että toki me tarvitsemme harmonisoidun lähestymistavan. Edustaja Sotowski, olkaa hyvä. Madame la Présidente, bardzo dziękuję pani poseł Puheenjohtaja, Kiitos tästä mietintöluonnoksesta. Me olemme tyytyväisiä niihin muutoksiin, joita nyt on esitetty komission ehdotukseen. ECR-ryhmä toteaa, että kaksi vuotta siirtymää, siirtymän jälkeen todellakin on tarpeen, jotta kaikki voivat valmistautua muutoksiin. Olemme siis tyytyväisiä niihin ehdotuksiin, joita mietinnössä esitetään. Meidän mielestämme kuitenkin tulisi painottaa entistä enemmän komission roolia. Komission tulisi koordinoida eri jäsenvaltioiden tekemiä päätöksiä, eli mikä aika sitten valittaisiin. Komissiolla tulisi olla tehtävälista ja tehtävälistan pohjalta komission täytyy olla myös vastuussa. Ihmisille täytyy myös tiedottaa siitä, mikä tilanne on neuvotteluissa komission ja jäsenvaltioiden kesken. Ikävä kyllä päätöksen vaikutuksia ei ole vielä analysoitu, eli komissio ei ole kyllä tehnyt tässä kotiläksyjään. Toivon, että komissio hoitaa asiansa kuntoon mahdollisimman pian. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos edustaja Slotowski. Edustaja Bilbao, hyvää päivää. Saatte puheenvuoron. Bonjour. Kiitos puheen ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Uskon, että me olemme puhuneet siitä, miten välttämätön on tämä ehdotus, joka on lähtenyt valiokunnasta liikkeelle, joka vastaa kansalaisaloitetta ja on erinäisiä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tähän kuulemiseen eri jäsenvaltioiden taholta. Nyt olemme täällä kuitenkin siis analysoimassa esittelijän mietintöä. Haluan kiittää häntä tehdystä työstä ja on kaksi asiaa, joista haluaisin esittää kommentteja. Ensinnäkin se, että on välttämätöntä, että kun poistetaan tämä kellojen siirrot ja tapahtuu Euroopan tasoista koordinointia, jotta ei olisi sellaisia seurauksia, jotka eivät ole välttämättömiä, ja sellaisia seurauksia, joita me kukaan emme halua, mehän tiedämme, miksi liikennesektori, jolla me itse teeskentelemme työtä toiseksi, ja, ja jokainen jäsenvaltio itse päättäisi tämän normaaliajan. Ja sitten esittelijän mietinnössä siitä haluaisin todeta, että on joitakin näkökantoja, jotka eivät ole aivan selkoja, joista olen täysin yhtä mieltä tarkistukset, en tiedä mikä, niistä oli, mikä, oli siis, mikä on Euroopan komission rooli, näyttäisi siltä, että muutokset ja esitykset tulevat tuloksi, tuloksiin jäsenvaltioissa, mutta eh, tässä ei kukaan ota sitä eh, kompetenssia, joka käsittääkseni kuuluisi komissiolle, joka on se, että koordinoisi näitä muutoksia, joita tulee tapahtumaan. Ja sitten minusta olisi parempi, että olisi enemmän aikaa tämän asian siirtämiseen eh, käytännöksi jäsenvaltioissa, mutta olen yhtä mieltä siitä, että löysimme lukkoon päivämäärän, konkreettisen päivämäärän, niin että kenties aikaa olisi riittävästi, niitä voidaan koordinoida seuraukset, ja voissa ajankohtaan, johon sovelletaan kaikkia näitä muutoksia, mutta otetaan huomioon se, miten tämä vaikuttaa kaikkiin eri sektoreihin ja myös tätä kautta lisätään myöskin kansalaisten luottamusta sen suhteen, mitä tulee tapahtumaan. Ja uskoakseni on todellakin tärkeää, että jäsenvaltiot keskenään koordinoivat, mikä on hyvin tärkeää. Sitten toisaalta kuitenkin tietysti neuvosto en tiedä, että näyttää siltä, että neuvosto ei ole kovinkaan halukas nyt etenemään tässä asiassa. Ja nyt olisi kenties syytä odottaa neuvoston kantaa tai tehdä arvioita siitä, mitä ovat ne kannat, joita, kannat jotka vastuuhenkilöt jäsenvaltioissa kannattavat. Mitä tulee sitten liikennepakettiin, jonka osalta varmaan paljon aikaa ennen kuin sen tehdään päätöksiä, näyttää siltä, että tämä on hiukan myöhässä, mutta joka tapauksessa minusta olisi hyvä, jos ainakin seuraavina kuukausina voisimme päästä eteenpäin tässä mietinnössä, mutta täytyy myöskin katsoa, mikä tulee olemaan neuvoston kanta. En tiedä, pystyykö komissio kertomaan meille siitä, mitä neuvostossa tapahtuu, vai siirtyykö asia seuraavalle vaalikaudelle. Merci beaucoup, madame. Kiitos, edustaja Bilbao. Edustaja Dalund, olkaa hyvä. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Me vihreät toivotamme tämän ehdotuksen tervetulleeksi, jossa luovuttaisiin kellonajan siirrosta. Sillä olisi myönteinen vaikutus sisämarkkinoihin ennen kaikkea, mitä liikennesektoriin tulee. Rajat ylittävä kauppa hyötyisi muun muassa siitä, että siirrosta luovuttaisiin. Mutta hyötyihin päästään ainoastaan, jos jäsenvaltiot koordinoivat aikojansa ja me olemme hieman huolissamme eh, siitä, että tästä syntyy tällainen tilkkutäkkimalli, jos jäsenvaltiot tekevät yksittäisiä päätöksiä. Ja vaikka komissio antaa mandaatin, jossa neuvotellaan koordinaanista, niin ei ole taattu, että eh, tässä päästään tyydyttävän ratkusaan. Tällainen sen tilkkutakin kustannukset ovat korkeammat kuin eh, tämänhetkinen tilanne. Eli täytyisi harmonisoida nämä eri aikavaihtoehdot, joten pyytäisinkin, että tässä pyrittäisiin harmonisaatioon jäsenvaltioiden välillä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur de... Kiitos edustaja Dalunde. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että Liikennevaliokunnan koordinaattorina minä olen seurannut parhaalla mahdollisella tavalla tätä kysymystä ja olen myös erittäin tyytyväinen varjoesittelijä Svobodaan ja hänen avustajaansa. Mutta minä puollan tämänhetkistä järjestelmää. Jos nyt katson esimerkiksi urheilujärjestöjä Hollannissa, he ovat tyytyväisiä kesäaikaan. Ja me Enriken kanssa ajamme moottoripyörää ja me rakastamme pitkiä kesäiltoja. On varmasti ihmisiä, joilla on terveydellisiä ongelmia, ja joilla on ongelmia kellon ajan vaihtamisen kanssa. Jos nyt oikein ymmärsin, niin viisi miljoonaa ihmistä vastasi Junckerun kyselyn. Mutta missä loput eurooppalaiset ovat? Heistä en ole kuullut mitään. Tässä on tällainen vaikeneva enemmistö – jotka siis seuraavat tätä keskustelua ja katsovat, mitä tapahtuu. Ja ajattelinkin, etteikö Junkarilla ole mitään tärkeämpää asiaa käsiteltävänä kuin kesäaika. Ymmärsin herra Svobodalta ja nyt myös rouva Hediltä, että meidän pitäisi pyrkiä yhteen yhtenäisen eurooppalaisen aikaan. Että jos tässä on kuitenkin tietyt erot, niin kuin nytkin Lontoon ja Bukarestin välillä, mutta markkinoiden ei pitäisi kuitenkaan kärsiä. Ja Hollannissa me olemme ainakin sitä mieltä, että sitten pidettäisiin kiinni normaaliajasta. Olen Rova Bilbaon kanssa samaa mieltä. Ilmeisesti neuvosto ei halua liikkua tämän asian suhteen, mutta kuitenkin neuvostolla on kanta liikkuvuuspakettiin, mutta ei kesäaikaan liittyen, ihan näin sivuhuomiona. N'ouvrez pas le sujet du paquet. Niin, älkää nyt avatko tätä mobiliteettiaihetta, vaan pysytään nyt ihan vain tässä kellonajan siirtokysymyksessä. Edustaja Rike, niin ikään teidän kanssanne pitää kovasti näistä moottoripyöräretkistä. No niin, edustaja Van Daalen, olkaa hyvä. Ja voorzitter, Niin, puheenjohtaja. Meidän täytyy tässä kyllä olla nyt rehellisiä. Äh, Juncker nyt sitten nosti tämän asian esille viime vuonna, että kesäajasta täytyisi luopua ja Euroopan täytyisi ryhtyä toimiin, mutta ilmeisesti tässä nyt ei kuitenkaan ole edistytty asian kanssa. Jo tämä direktiivin otsikko, eli on, että vuoden ajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen koska se, mutta nyt mitä esittelijä sanoi, niin tässä kyllä voidaan vaihtaa aikaa kesä- ja normaaliajan välillä, mutta ikään kuin tämä otsikko nyt ei enää pitäisi paikkaansa. No, mitä me tässä nyt oikeastaan sitten teemme? Eli tässähän kuitenkin tulee olemaan erovauksia aikojen suhteen. Esimerkiksi Saksassa voi olla eri aika kuin Hollannissa ja Belgiassa. Ja tässä nyt täytyy todellakin pohtia, että onko, kannattaako tämä, mitä me tässä nyt oikein teemme. Koska eihän tämä nyt oikeastaan ratkaise mitään. Minä olen sitä mieltä, että direktiivin teksti ei ole hyvä ja meidän tulisi jatkaa kellonajojen siirtoa. No, mielestäni tämä on ajan ja rahan hukkaa. Ei ole mitään järkeä tässä nyt käyttää aikaa tähän ja kuunnella asiantuntijoita, koska tämä on oikeastaan farsi. Kiitos. Tänään. Olette todella kunnossa, edustaja Van Dalen. Edustaja Maisner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka olen monista asioista yhtä mieltä Peter van Dalen kanssa, tällä kertaa näen asian aivan eri tavalla. Minun mielestäni tämä ei ole mikään farsi, tämä aihe. Olen tätä pitemmän aikaa jo käsitellyt tätä aihetta. Monet ihmiset ovat toimineet tämän asian puolesta, että luovuttaisiin tästä kellojen siirtelystä kaksi kertaa vuodessa. Se otettiin käyttöön nimenomaan energian säästämiseksi ja että olisi voitu välttää onnettomuuksia iltatunteina, mutta on havaittu, että se mitä haluttiin, sitä ei ole saavutettu tällä päin vastoin liikenteelle, sisämarkkinoille. Tämä johti osittain vaikeuksiinkin, ajatellen aikatauluja ja sen sellaista. Ja mitä herra Svoboda sanoi, on niin ollut monia terveysongelmia. Saksassa on enemmän sydäninfarkteja, enemmän sairastumisia, sai tämän, näiden aikasiirtojen mukaan jopa enemmän itsemurhia. Ja ja lapset eivät ole keskittyneitä, eivät koulussa saa ole yhtä hyviä suorituksia aikaan. Monet asiat puhuvat sen puolesta, että luovuttaisiin tästä käytännöstä, etenkin kun ei ole saavutettu tavoitetta. Onnettomuuksia on vähemmän iltaisin, mutta sitä enemmän taas aamupäivällä. Ja mukana on osallisena myöskin koululapsia, jotka ovat kenties vielä väsyneitä. Joten on aivan selvää, että on monia nimenomaan terveydellisiä syitä siihen, että luovuttaisiin tästä aikajärjestelystä. Aiemmalla vaalikaudella komissio sen Kallas, Kallasin kanssa puhuin siitä, pitäisikö tämä prosessi käynnistää. Hän sanoi, että tämä aihe on todella kuuma ja tuloksena on sitten tilkkutäkki mutta tämä on sanottu aluksi aivan samaa, että tämä johtaa tulkutäkkiin siksi, että me eurooppalaiset voimme vain sanoa, että haluamme, että tämä voidaan poistaa, mutta me ei pysty sanomaan, mistä ajasta me pidämme kiinni. Se on kansallinen tehtävä, mutta ensin tästä poistamisesta Neuvostoliitossa ja monissa muissa ö, maailmanvaltioissa otettiin käyttöön ja sitten luovuttiin siitä, koska sillä ei saavutettu tavoitetta. Miksi meidän eurooppalaisena pitäisi olla tyhmempiä kuin muut? Ja totta kai on tärkeää, että kaikkialla olisi sama aika, mutta se kyllä saavutettaisiinkin muistuttaisin hiukan siitä, että kun Euroopassa tehtiin päätös kesäajan käyttöönottamisesta, Sveitsissä oli kansanäänestys siitä, että tätä ei haluttu, mutta siitä huolimatta se toteutettiin, koska Sveitsi totesi, että muuten sitä olisi sille haittaa, koska muuten rajat ylittävä yhteistyö, sen varmistaminen olisi vaikeaa ja koska ei haluttu mitään taloudellisia haittoja. Minun mielestäni tässä pitäisi sanoa, että me luovumme kellojen siirtelystä ja palaamme takaisin alkuperäiseen aikaan, mikä olisi niin sanottu talviaika ja oikeastaan normaaliaika. Ja, ja lopuksi tämä on siis tullakin todettu jopa on annettu Nobel-palkintoja biolääketieteilijöille, jotka ovat todenneet, että ihmisen elimistö, niin kuin eläintenkin elimistö, on toimii kellon äh, auringon mukaan, joten on tärkeää ottaa käyttöön se aika, joka meidän elimistöllemme olisi paras aika. Tämä siis vetoomus, Nobel-palkintoja ei varmaankaan myönnetä aivan tyhjästä, ja se, on, se myönnetään jostakin, joka on tärkeä asia ihmiskunnalle, jossa on tärkeitä tietoa ihmiskunnalle. Kiitos. Edustaja Hautala, olkaa hyvä. Ja kiitos puheenjohtaja. E, on oikeastaan uskomatonta, että me olemme tässä nyt keskustelemassa komission direktiiviehdotuksesta, kun muistamme, miten vaikeaa tämä kaikki oli, kun aloitimme nämä keskustelut TRAN, ENVI ja jurivaliokunnan kesken vuonna 2015. Mutta näyttää olevan niin, että luopuminen tästä mielestäni turhasta kellojen siirtelystä on paljon vaikeampaa kuin se, että se aikanaan otettiin käyttöön. Ja minullahan tästä jonkinlainen omakohtainen kokemus, koska sinä yönä, kun Suomessa ensimmäisen kerran siirryttiin kesäaikaa, niin minun lapseni syntyi ja minä muistan kyllä aina sen yön <laughs> tästä syystä. Mutta on ymmärrettävä, että neuvosto nyt on hakenut jonkinlaista lykkäystä tämän direktiivin toimeenpanoon. Katsoisin kuitenkin, että parlamentin täytyy pitää kiinni siitä, että, että se päätös pitäisi tehdä etupainotteisesti, ei niin, että se jää sitten jonnekin lähelle vuotta 2021. Ja uskon, että parlamentilla on tässä oma roolinsa myöskin painostaa jäsenmaita löytämään järkeviä ratkaisuja näihin aikavyöhykekysymyksiin. Edustaja Svoboda erittäin hyvin korosti sitä, että tässä tehtävässä kaiken kaikkiaan täytyy painottaa kansanterveysnäkökohtia. Ja uskon, että kun tarkkaan kuuntelemme kansanterveystieteilijöitä myös tänään, niin, niin sieltä voi löytyä avaimia siihen, että miten eri maissa sitten pitäisi muodostaa tämä lopullinen ratkaisu siitä, että mikä aika on. Mutta on ihan totta, mitä Gesine Meissner totesi, että Neuvostoliit, anteeksi Venäjällä, ei Neuvostoliitossa, vaan Venäjällä todella otetti, luovuttiin kellojen siirtelystä ja otettiin käyttöön pysyvä kesäaika. Ja siellä ihmiset kokivat tämän hyvin hankalaksi ja sitten siirryttiin siihen pysyvään standardiaikaan. Et tämäkin kokemus on, on meidän ehkä tutkittava, että saattaa olla, että tässä on hyvinkin paljon järkeä. Ja sitten ihan lopuksi haluaisin vain sanoa, että Tämähän saattaa tuottaa mahdollisuuden joillekin valtioille myöskin muuttaa tätä standardiaikaa, koska voi olla, että, että Espanja tai Suomi itse asiassa, toinen lännessä, toinen idässä, ovat äh, niin kuin biologisesti ajatellen väärässä aikavyöhykkeessä. Ja, äh, Tämä on mielestäni mahdollisuus, joka nyt kannattaa tutkia tarkkaan. Merci beaucoup. Kiitos. Nyt täytyy sitten pistää kello käymään, koska olemme jo ylittäneet ajan. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Uh, thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Puhun todella lyhyesti. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun lähdemme käsittelemään tätä aihetta. Sehän jakaa kyllä kannat jyrkästi. Kun katsomme jäsenvaltioiden kantoja, niin ne pohjautuvat maantieteelliseen asemaan sijaintiin. Maantieteellinen sijaintihan oli keskeistä myös tässä liikkuvuuspaketissa äh, ja kollegan kommentti nosti sen äh, esille myös. Komission tulisi vihdoin ja viimein tehdä sellaisia ehdotuksia, jotka eivät synnytä jakolinjoja, vaan pikemminkin yhdistäisivät Eurooppaa. Me olemme jo käsitelleet liikkuvuuspakettia ja nyt jälleen kerran tässä on syntymässä jakolinjoja jäsenvaltioiden välille. Kiitos. Van Miltenberg, olkaa hyvä. Kiitos, puhun hollantia. Ja tässä on mietinnön kautta kuljettu oikean suuntaan, mutta tämähän tulee johtamaan Euroopassa kaaukseen, eli me tarvitsemme koordinaatiota, mutta miten tämä nyt sitten loppujen lopuksi tapahtuu? No esimerkiksi Ranska, sen täytyy koordinoida näitä aikoja omien naapurivaltioidensa kanssa, mutta sitten taas näiden naapurivaltioiden täytyy koordinoida sitä omien naapurivaltioidensa kanssa. Eli tässä täytyy löytää yhteinen kanta. No nyt jos katsotaan, mikä on suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka me yritämme äh, ratkaista tässä yhteydessä. Asiaa on tulkittu hyvin äh, monella tavalla. No, mikä on vaikutus terveyteen, mikä on vaikutus liikenteeseen. Meidän täytyy nyt pohtia ennen kaikkea sitä, onko tällä ehdotuksella hyötyä ja ehkä meidän täytyisi vain hyväksyä se, että tämänhetkinen tilanne on sellainen, joka on koordinoidun tyyppi ja ehkä se on kaikkein paras tapa toimia. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy nyt toimia harmonisoidusti, jos tässä muutoksiin ryhdytään. Mutta ehkä tässä pitäisi palauttaa koko komission ehdotus takaisin komissioon. Minä aion tehdä tähän suuntaan menevän tarkistuksen, koska meidän ei ehkä pitäisi hyväksyä nyt tätä ehdotusta tällaisena, vaan meidän täytyisi tehdä riittävä vaikutusten arviointi, koska mielestäni tässä nyt on tarpeeksi syytä palauttaa tämä komission. Ja, ja ehkä meillä on tasapainoinen tilanne tällä hetkellä. Kiitos. Edustaja Koch, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja uskoakseni ei kesä- tai talviaika, kumpikaan tee sairaaksi. Muut ongelmat aiheutuvat tästä kellojen siirtelystä. Noin 20 prosenttia eurooppalaisista kärsii tästä mm, siirtelystä. Ja he toivat, että tämä loppuu. 8 prosenttia eurooppalaisista, mm, heillä ei ole mitään ongelmia virallisemman tilanteen kanssa, mutta heille olisi ongelma sekään, jos tästä luovuttaisiin. Ja minä haluaisin sanoa, että 100 prosenttia eurooppalaista mm, olisi parempi, jos 100 prosenttia eurooppalaista olisi tyytyväisiä. Siitä syystä minä tuen komission ehdotusta. Merci beaucoup. Kiitos. Edustaja Rike, olkaa hyvä. Kaksi kommenttia, puheenjohtaja. Yksi e, e, ikään kuin alustava ja toinen jälkipohdinta. Ensinnäkin, kun pohdimme kellonajan siirron etuja ja haittoja, niin ne ovat ristiriitaisia, kiistanalaisia ja keskenään tosiaankin vastakkaisia. Eli joko puolustetaan tai sitten vastustetaan kellonajan vaihtoa. Kenelläkään ei ole lopullista totuutta. Haluaisinkin esittää kysymyksen, miksi komissio on tässä ikään kuin lähtenyt haaskalle kärpäsenä, kun tilanne on tällainen. No sitten tässä asetuksessa tavallaan ei ole oikeastaan meille minkälaisia ratkaisuja. Eli tässä lähdetään liikkeelle siitä, mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä Mm, päätöksillä on huomattavia vaikutuksia sisämarkkinoihin, esimerkiksi liikennealalla, mutta ei ainoastaan siellä. Eli onko todella hyödyllistä käsitellä tätä ehdotusta? Toki objektiivisia argumentteja on puolestakin, mutta yhtä lailla niitä on myös vastaan. Olisiko mahdollista tehdä tällainen ehdotus, vaikka mitään kovinkaan rakentavaa ei tässä taustalla vielä ole? Tilanne vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, eli kesä- ja talviaika ei tietenkään ole sama asia Suomessa tai Portugalissa. Tilanne on aivan eh, erilainen. Kun ei ole minkäänlaista yhtenäistämisprosessia, niin pelkään, että tässä kävisi eh, oikeastaan pahin mahdollinen vaihtoehto. Van Miltenborille totean, että jos komissioon sitten palautetaan tällainen, niin tällainen ehdotus, joka ei ole oikein mistään kotoisin. Niin, kiitos. Muistutan, että tämä aihe on myös demokratiaan liittyvä kysymys. Vuosikausia kansalaiset ovat lähettäneet meille eh, vetomuksia, ovat todenneet, että ottakaa tämä nyt käsittelyyn. Mikään jäsenvaltio ei ole onnistunut kuitenkaan kysymystä käsittelemään ja nyt sitten tämä Euroopan parlamentti ja TRAN-valiokunta ovat ottaneet asian käsiteltäväksi ja on tehty ehdotus siitä, että lopetettaisiin kellonajan siirtely. Eli kyllä kuuleminen oli todella suuri, suuri. Yli 5 miljoonaa kansalaista osallistui kuulemiseen. Kesällä tämä tehtiin. Kaikki muut olivat siellä rannalla loikoilemassa, ottamassa aurinkoa, mutta jotkut osallistuivat kuulemiseen. Eli Tällä jo tivattiinkin sitä, että mikä tässä on neuvoston kanta. Hyvät kollegat, kehotan teitä esittämään suoraan tämän kysymyksen ministereille ja ennen kaikkea liikenneministerille. Huomenna Romanian liikenneministeri on paikalla, eli häneltä tätä voi tivata. Euroopan komissio ei varmaankaan pysty meille antamaan neuvoston kantaa tiettäväksi. No mutta nyt komissio pitää paikkansa, että ilmoitus on kuitenkin annettu. Kenties hieman hätäisesti, mutta Kuitenkin kun vetomuksiakin on jätetty ja on tämä demokratian esiin nousu ja sen pohjalta komissio on todennut, että no älkää huolehtiko, kyllä tämä asia käsitellään. Komission edustaja saa nyt puheenvuoron ja voi selittää meille, miten tämä tilanne tästä kehittyy, koska Nythän todetaan, että no selvä, luovutaan kellonajan siirtelystä, mutta jätetään asia sitten jäsenvaltioiden huoleksi. Valitsevatko ne talvi- vai kesäajan? Luulenpa, että tässä kävi pieni virhe. Olisi pitänyt käyttää aikaa ja järjestää kansalaisten kuuleminen jokaisessa jäsenvaltiossa. Eli jäsenvaltioiden kansalaisille olisi pitänyt kuulla ja joku mainitsi, oliko se nyt edustaja Bilbao ja esittelijäkin mainitsivat liikennesektorin. Eli olkaapa huolellisia. Tietyt alat tarvitsevat valmistautumisaikaa, esimerkiksi ilmailuala. Kertokaapas nyt komissio, miten aiotte auttaa meitä tässä aiheessa? Olkaa hyvä. Thank you very much and a very good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää puheenjohtajalle ja kaikille jäsenille. Ja myös varjoesittelijöille. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijä Rova Ulfskuukia tehdystä työstä, joka koskee komission ehdotusta, joka liittyy tähän ajanvaihtoihin. Ja myös kiitos Anna Heedille hyvästä edustaja Ulskuukin kannan esittelystä. Haluaisin ensinnäkin kiittää koko mietinnöstä ja ehdotuksesta lopetetaan tämä vuoden ajoittainen kellonajan siirto. Olen iloinen todetessani, että olette yhtä mieltä siitä, että on tarvetta sille, että on koordinoita lähestymistapa näihin vuoden ajattaisiin kellonaikojen siirtoihin, jo, mikä meidän mielestämme on ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan aikaan hyvin toimivat sisämarkkinat. Ota myös huomioon tarkistukset, joita on tehty voimaantuloajan aikaan tässä ehdotuksessa koskee myöskin direktiivin lopullista versiota. Meidän ehdotuksemme lopettaa tämä kelloajan siirto perustuu sidotukselle, että lainsäädännön kaksi tahoa pääsisi yksimielisyyteen tässä asiasta ennen kuin tämä talo keskeyttää työskentelynsä. Ja olemme nyt voineet todeta, että tarvitaan pitempi aika tämän toteuttamiseen. Muutama kommentti niihin erityisiin tarkistuksiin, joita on edetty, joissa olisi tarvetta lisäselkeytykseen tai josta olemme huolissaan. Ensinnäkin tarkistus 5, jossa ehdotetaan, että poistettaisiin johdantosan kappale 6, eli että jäsenvaltiot, siltä jäsenvaltiot eivät siirtyisi normaalikaan useamman kerran kuin vuodessa. Eli tämä liittyy siihen, että esitellä haluaisi, että jäsenvaltiot muuttavat, että se muuttavat normaalia, se olisi poikkeus eikä sääntö. Ja <clears throat> tämä on juuri se, mitä komissio halusi saavuttaa esityksellään. Ja siinä pyritään sen korostamiseen tässä komission sanamuodossa, että lainsäädäntäjä, lainsäätäjä Euroopan unionissa pyrkii välttämään sitä, että jäsenvaltiot vaihtelisivat normaaliaikaa joka maaliskuu ja lokakuussa ottaen käyttöön uudestaan tämän kellojen siirtelyn takaoven kautta. Tämä johtaisi ongelmiin sisämarkkinoille, joten voimakkaasti vaatisimme, että pidettäisiin kiinni siitä, että sananmuodosta more than once during a year, niin kuin se on tekstissään, enintään kerran vuodessa tarkistukset 6 ja 8, jotka koskevat jollaisen kappaletta 7 ja artik kohtaa yksi niistä. Esittele haluaisi pitää kiinni normaaleista tällaisena periaatteellisesti sinä aikana, joka taisin käyttöön tämän muutoksen yhteydessä, mutta että ne jäsenvaltiot, jotka haluat, voisivat halutessaan vielä kerran siirtyä takaisin kesäkkaan maaliskuun metas ehdotimme, että perusaika olisi kesäaika, jäsenvaltiot voisivat vielä yhden kerran siirtyä takaisin kesäaikaan halutessaan, mutta periaate, joka meidän otoksemme säilyy kuitenkin, se, että jäsenvaltioiden pitäisi valita kansa osalta, ja se on jäsenvaltioiden toimivallassa. Olemme valmiita harkitsemaan tätä tarkistusta. Esitteli myös ehdottaa, että jäsenvaltioita pyydettäisiin, että ne määrittäisivät kansallisen yhteyspisteen. Tämä on tarkistuksessa 7, tarkistus 8, Ymmärrän, että esittävä haluaisi ottaa tämän käyttöön sen varmistamiseksi, ja antaakseen tukea koordinoinnille jäsenvaltioiden kesken, mikä on asia, josta olemme keskustelleet ja josta tekin juuri keskustelitte. Tämä on mielenkiintoinen ehdotus. Me kuitenkin ajattelemme, että pitäisi pohtia sitä, että mitä hallinnollista taakkaa tästä seuraisi. Meidän pitää myöskin huomioon jäsenvaltioiden toimivalta, joka on hyvin tärkeä asia komissiolle – toimivalta siinä mielessä, että jäsenvaltiot päättävät oman normaaliaikansa. Ja tämä on asia, jossa komission ei tulisi puuttua jäsenvaltioiden oikeuksiin. Me haluamme, että pitäytytään vain siinä, mikä on olennaista tässä ehdotuksessa, eli se, että keskitytään näihin vuoden ajoittaisiin kellojen aikojen siirtelyihin. Sitten tarkistukset 9 ja 10. Tarkistus esittelee ehdottaa hiukan toisenlaista logiikkaa tiedon jakamiselle, jos ja kun jäsenvaltiot päättäisivät muuttaa normaaliaikaa. aikaa siirtyä yhdestä aikavyöhykkeestä toiseen. On tärkeää ottaa huomioon, että komissio siinä ehdotuksessa jo katsotaan, että jäsenvaltiot saisivat tiedon komissiolta. Meistä tämä olisi tehokkain tapa ja sillä vältettäisiin se, että tulisi lisää hallinnossa taakkaa ja kustannuksia kansallisille viranomaisille. Esittely myös ehdottaa, että laajennetaan tämän muutoksen ilmoittamisaikaa 6-18 kuukauteen. Ymmärrän, että tämä johtuu siitä, että tällaiset talouden toimijat voisivat tätä kautta valmistautua tällaiseen muutokseen. Olen varma siitä, että voimme löytää oikean lähestymistavan sen varmistamiseksi, että sekä jäsenvaltiot ja yleisö saavat ajoissa asianmukaisesti tietoa mistä tahansa muutoksesta, mikä voi tapahtua tällä tavalla, joka aiheuttaa vähiten ongelmia. Olen valmis kuulemaan myöskin lausuntoja muista valiokunnista. myöskin kuulleet joidenkin varjostujen kannan tänään iltapäivällä, joten minä en nyt kommentoi tässä vaiheessa heidän ehdotuksiaan, koska nämä ovat ehdotuksia, joista vielä, jotka ovat vielä päätyneet lopulliseen muotoon, mutta olen varma siitä, että lopputulos on tyydyttävä komission kannalta. Ja vielä kerran kiitos tehdystä työstä. Odotamme mielenkiinnolla lopullista mietintöä. Merci beaucoup pour cette prise. Kiitos tästä puheenvuorosta. Edustaja Head, saatte vielä puheenvuoron tämän keskustelun päätteeksi. Kiitos. Minä haluaisin parita Ulskukin puolesta kiittää kaikista puheenvuoroista. Totta kai otamme huomioon kaikki kommentit ja ehdotukset, jotka tässä osoitettiin esitelleen, mutta huomaan kyllä, että ongelmat, jotka ovat nousseet esille, ovat samoja – kuin joita esittelijä Olskuk on ottanut jo aiemmin esille, joten olen varma siitä, että pystytte harjoittamaan yhteistyötä asiassa hyvällä ja rakentavalla tavalla. Kiitos. Kiitos. Muistutan, että tarkistusten määrä aika on 28. tammikuuta kello 12. Me jatkamme suurella kuulemistilaisuudella juuri tästä aiheesta ja direktiiviehdotuksesta. Eli kyse on kellojen siirrosta luopumisesta ja direktiivin hylkäämisestä. Pyydän nyt asiantuntijoita nousemaan tänne korokkeelle, jotta voin esitellä teidät yleisölle. Allez-y. Allez, nous commençons. Et je vous présente... No niin, esittelen teille asiantuntijamme. Ensinnäkin professori Borkowski, tervetuloa valiokuntaamme. Te olette vastuussa ennen kaikkea liikenne- ja talouspolitiikasta Gdanskin yliopistossa Puolassa. Tervetuloa valiokuntaamme. Tohtori Kiran Sarma, tervetuloa valiokunnan vieraaksi. Te keskitytte nimenomaan niihin seurauksiin, joita kellon ajan siirrolla voisi olla ja miten tämä vaikuttaisi tieturvallisuuteen. Te olette Galwayssa yliopistossa. Edustatte Golven yliopistoa. Tervetuloa. Sitten varapuheenjohtaja, konsultti yrityksessä, herra Andrew Jarvis. Tervetuloa. Te puolestanne olette keskittynyt energiavaikutuksiin, joita kellonajan siirrolla on. On alun perin väitetty, että kellonajan siirrolla olisi huomattavat vaikutukset energian äh, säästön kannalta. Ja sitten vielä Dario Castro Castroviejo. Tervetuloa valiokuntaan. Te edustatte täällä Grenadan yliopistoa ja olette asiantuntija kysymyksissä, jotka liittyvät äh, biolääketieteeseen ja psykologiaan. Puhumme ihmisten terveydestä ja myös eläinten terveydestä ja te käsittelette niitä vaikutuksia, joita kaikella tällä on. No niin, kaikki on nyt esitelty. Te olette kaikki tervetulleita. Kerron, että olen hyvin tiukkana aikataulun suhteen. Mutta hyvät kollegat, tämä kuuleminen on kuitenkin tärkeä. Meillä on tässä aivan sama aihe kuin edellisessä esityslistan kohdassa – Eli haluamme saada lisää tieteellistä tietoa, haluamme ymmärtää entistä paremmin eri vaihtoehdot ja niiden konkreettiset vaikutukset. Liikennevaliokunta on päättänyt järjestää tämän workshopin, työpajan, juuri sen takia, että saamme kaikki nämä elementit käyttöömme ja pääsemme aiheessa eteenpäin. Neuvostossa aihe on hieman jumissa tällä hetkellä, mutta Euroopan parlamentti ja komissio – todellakin menevät syvällisesti tämän, tässä aiheessa. Ja muistutan, että 84 prosenttia niistä lukuisista miljoonista kansalaisista, jotka ottivat osaa tähän kuulemiseen, halusivat sitä, että kellon ajan siirtelystä luovuttaisiin. Viime kesänähän kuuleminen järjestettiin. Tarkoitus ajatuksena aikoinaan oli se, että säästettäisiin energiaa. Olemme kuitenkin nähneet myös tutkimustenkin pohjalta, että on kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja turvallisuuteen. Silloin kun kellonaikaa siirretään esimerkiksi kesäajasta talviaikaan, on havaittu tutkimuksissa, että onnettomuuksia sattuu paljon enemmän. Toivomme, että kuuleminen tänään tarjoaa meille ajatuksia, pohdintoja työmme perusteeksi. Ja te asiantuntijoina esittelette meille omat pohdintanne ja tutkimustulokset, joita käytössänne on. Mitkä ovat ne vaikutukset, joita tällaisella muutoksella olisi esimerkiksi pitkiin etäisyyksiin, kun kuljetuksia liikennettä järjestetään, mitkä ovat vaikutukset terveyteen. Tiedän, että aikarajat ovat totta kai kiukustuttuvia. Meillä on paljon sanottavaa, pitkä keskustelu. Kaikilla asiantuntijoilla on nyt kahdeksan minuuttia puheaikaa, jotta aikaa jää lopuksi myös jäsenille. Ensimmäiseksi professori Borkowski, kahdeksan minuuttia puheaikaa. Tervetuloa vielä kerran. Okay, thank you uh, for allowing me to share Hyvää päivää. Haluan kertoa teille tutkimuksestani ja myös teollisuuden kuulemisesta. Liikennesektorilla on tietenkin kolme eri, eri sektoria, eli maantieliikenne, raideliikenne ja ilmailu. Ensinnäkin äh, maantieliikenne. Tilanne on mielenkiintoinen. Se, mitä nyt olen kuullut, on se, että te oletatte, että vaikutukset olisivat varsin tuntuvia, äh, mutta teollisuus olettaa, että äh, vain suurille yrityksille tästä koituisi pieniä säästöjä, koska säästöjä voisi syntyä esimerkiksi niin, että kuljetuksia tapahtuisi viikonlopun aikana. Yleensähän viikonloppuna kuljettajat äh, viettävät viikoittaista lepoaikaansa, eli tässä tarvitaan koordinaatiota aina sitten suhteessa seuraavaan operaatioon ja voi olla, että kellon siirto osuu juuri tähän, äh, tähän saumakohtaan. Mutta tämä on ongelma vain joillekin harvoille yrityksille. Yritykset pelkäävät todella sitä, että jos nykytilanne korvattaisiin niin, että kaikki tapahtuisikin epäkoordinoidusti ja yksittäiset jäsenvaltiot toimisivat oman päänsä mukaan. Myönteisiä vaikutuksia ei niinkään odoteta, kenties sitten esimerkiksi yöaikaan, kun näitä on pitkiä vuoroja, niin pieniä muutoksia voisi, voisi tulla. Yritykset toteavat, että infrastruktuurin kanssa tällä ei juuri ole vaikutuksia, koska esimerkiksi valaistus täytyy joka tapauksessa huolehtia. No sitten työvuoroihin tällä voisi olla pieniä vaikutuksia raideliikenteessä. He toteavat, että kellonajan siirto kenties vaikuttaa 5 prosenttiin junista – Joko junat saapuvat aikaisemmin, joskus ne pysähtyvät matkan varrella tai niitä lykätään. Eli pieniä energiakustannussäästöjä, sähkön käyttösäästöjä voi syntyä. Tärkeää on myös se, että infrastruktuurikustannuksiin tällä ei olisi vaikutuksia, koska infrastruktuuri joka tapauksessa on esimerkiksi valaistava ja kaikkien operaattoreiden on toimittava samalla tavalla, olipa sitten kellonsiirtoa tai ei. No entä sitten aikataulutus? Vaikuttaako tilanne siihen? Kyse on oikeastaan reagoinnista muutokseen. Eli yleensä muutos, tämä siirtymä tapahtuu hiljaisempina tunteina. Eli esimerkiksi rahtiliikenteeseen raiteilla tämä ei juurikaan vaikuttaisi, koska kyse on yksittäisistä sopimuksista, ei niinkään aikataulutetuista kuljetuksista. Mutta totta kai matkustajiin tämä vaikuttaisi. Suurimmat vaikutukset eivät kohdistuisi yrityksiin, vaan pikemminkin matkustajiin ja asiakkaisiin. Ennen kaikkea vaikutukset kohdistuisivat paikalliseen liikenteeseen. Julkiset toimijat yrittävät koordinoida oma toimintansa esimerkiksi suhteessa raideliikenteeseen, junaliikenteeseen ja sitten matkustajat pelkäävät, että palvelua ei olekaan sitten, kun aikatauluja muutetaan. Sitten ilmailuliikenne, lentokoneet. Vaikutuksia ei juurikaan ole aikataulutukseen kaikki käyttävät universaalia aikaa tä. Kaikki johtajat totesivat, että pelkona on se, että kaikki tapahtuukin epäkoordinoidusti. Huomattavia säästöjä ei oleteta saatavan esimerkiksi polttoaine- tai energiakustannuksissa. Toki pieniä säästöjä voi syntyä aikataulutuksesta, mutta joka tapauksessa universaali aika täytyy aina huomioida sitten paikallisissa olosuhteissa. No sitten muutos talvi- ja kesäajan suhteen. Jos tällaista kellonsiirtoa ei ole, niin tietenkin sitten ää, aikataulutus on jossain määrin helpompaa. lentoyhtiöt ovat jo tällä hetkellä varsin hyvin koordinoituja, kun ajatellaan kaikkia jatkoyhteyksiä, jatkolentoja. Suurin hyöty tästä voisi koitua julkiselle liikennesektorille ja integroidulle kuljetuksille. No sitten tärkein kysymys tässä oikeastaan ovat tulo- ja lähtöajat, niin sanotut slotit. Aina kun tehdään kausimuutoksia, niin silloin täytyy näitä tulo- ja lähtöaikoja järjestää uudelleen lentokentillä ja lentoyhtiöissä. Tämä luonnollisesti koskee enemmän suuria keskeisiä lentokenttiä kuin pieniä alueellisia kenttiä. Siellä ei ole niin paljon toimijoita. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Lentokentät ja lentoyhtiöt odottavat saavansa paljon hyötyä tässä – mutta pelkäävät sen, että jos kausittaisesta muutoksista luovutaan, niin sitten kaikki tulo- ja lähtöajat vain jaetaan uudelleen yhdellä kertaa ja se vaikuttaisi sitten kaikkien lentoyhtiöiden tämänhetkisen tilanteeseen. Lentokentät pelkäävät tässä ennen kaikkea sitä, että muutos tapahtuisi epäkoordinoidusti. Teollisuus ei siis vastusta pikemminkin tukee, eivät he niinkään odota saavansa tästä hyötyä. Toki pientä operationaalista hyötyä voi syntyä, mutta ei esimerkiksi niin, että infrastruktuurikustannuksissa juurikaan voittoa syntyisi. Suurimmat muutokset kohdistuvat itse matkustajiin. Kiitos tästä alustuksesta. Ja sitten eh, tohtori Sarma. Olkaa hyvä, kahdeksan minuuttia. Um, I just want to contextualize my presentation today with a few points. Haluaisin nostaa tässä muutaman asian esille. Tämä ehdotus liittyen kellonajan siirrosta luopumiseen liittyy siihen, että siirrettäisiin valoa aamusta iltaan, jolloin kolaririski on suurempi, niin tästä olisi hyötyä, mutta jos katsomme tässä, niin riski tekijät ovat hyvin erilaisia ja valoisuus on ehkä vain yksi tällainen tekijä. Tässä käsitellään aikaa ja valoa ja se vaikuttaa eri tavalla eri alueisiin. Se liittyy eri leveyspiireihin muun muassa. Ja tietysti myös on vaihtelua sää suhteen. Ja kun siirrymme ekvaattorilta poispäin, niin tietysti tässäkin on vaikutuksia. Ennen kuin siirryn yksityiskohtiin, niin meidän täytyy olla tietoisia siitä, kun siirrämme valoa aamusta iltana ja päinvastoin, niin se vaikuttaa eri tavalla eri tien käyttäjiin. Se riippuu siitä tietysti, koska teitä käytetään esimerkiksi lapset, jotka menevät aamulla kouluun, tai sitten ihmiset, jotka toimivat maanviljelyssä, ja miten se vaikuttaisi sitten, jos aamut olisivat pimeimpiä, jos näin tapahtuisi. No, tässä tarkastellaan mahdollisia vaikutuksia, jos luovuttaisiin vuodenäyttöisestä kellonajan siirrosta, mutta ennen kaikkea tässä keskitytään siihen, että kesäaikaan siirtymän saattaisi vaikuttaa myönteisesti tieliikenteeseen. Ja näitä ehdotuksia on tehty. Tässä oletetaan, että kun siirretään valoa aamusta iltaan, näin illat olisivat äh, valoisampia. Tätä kautta voitaisiin pelastaa henkiä. Tämä on siis hypoteesi. Ja jos siirrosta luovuttaisiin, niin sitten ehkä jotkut tällaiset toimia sillä tavalla, mutta aina argumentti on se, eh, että valoisemmat illat olisivat hyödyllisiä, joten aloitan tästä hypoteesista. Te näette tässä lukuja. Tämä perustuu kymmenen vuoteen tutkimukseen Irlannissa. Ja mitä te näette tässä? Niin tässä on kaksi tällaista korkeampaa kohtaa tässä kurvissa aamulla ja illalla ruuhka-aikaan. Nyt sitten tässä hypoteesissa väitetään kun tämä iltaonnettomuuksien määrä on suurempi, niin tämä siis liittyisi siihen, että on hämärämpää, jos siirrettäisiin nyt sitten aamulta valoa, jolloin siis kun kolarian todennäköisyys on pienempi illalle, niin se johtaisi siihen, että silloin ei syntyisi enää niin paljon onnettomuuksia. Tämä siis on hypoteesi, joka on esitetty. Nyt haluaisin tässä tarkastella todisteita liittyen tähän ja tämä ensimmäinen on koe, joka on tehty Isossa Britannissa vuosina 68-71. Ja siellä oli silloin äh, normaali aika plus yksi tunti. Ja mm, te, siellä on onnettomuustilastoja tältä ajalta ja kolme tutkimusta on tarkastellut näitä tietoja ja mitä vaikutuksia sillä on ollut tieturvallisuuteen. Ja tässä onnettomuudet lisäsi, lisääntyvät siis sekä aamulla että illalla. Ja tässähän on vartysta, että siirryttäisiin Keski-Euroopan aikaan. Ja, eli tämä on nostettu tässä esille mutta haluaisin kuitenkin nostaa tässä kolme asiaa esille. Ensinnäkin tämä on 50 vuotta vanhaa tietoa. Autot, tiet, liikenne, kaikki ovat muuttuneet dramaattisesti tässä ajassa. Toiseksi vaikkakin ne olisivat valideja yhdistyneessä kuningaskunnassa, niitä ei välttämättä voida siirtää muille alueille, koska se valon määrä on hyvin erilaista eri alueilla. Ja Tästä ei myöskään pidetty enää kiinni yhdistyneessä kuningossa, koska ei pystytty määrittelemään sen hyötyjä ja koska oltiin huolissaan siitä, että se olisi kielteisiä vaikutuksia Pohjois-Skotlannin ihmisiin ja niihin, jotka joutuvat nousemaan hyvin aikaisin aamulla, kuten esimerkiksi maanviljelijät. My conclusion there is that the British summertime experiment... Eli tätä ei pitäisi käyttää tukea tukemaan sitä argumenttia, että luovuttaisiin kellonajan siirrosta siitä näkökulmasta, että se parantaisi tieturvallisuutta. Sitten kun tarkastellaan kirjallisuutta, siellä katsotaan, mitä tapahtuu heti kellonajan siirron järkeen tieturvallisuuden suhteen, eli maaliskuussa ja lokakuussa. Eli että ja vuonna 2017 Richard Kerry ja minä olemme tarkastelleet näitä tutkimuksia, jotka ovat tutkineet näitä onnettomuuksia. Jos tästä hypoteesista pidetään kiinni, niin silloin siirto kesäaikaan maaliskuussa johtaisi siihen, että aamulla ja illalla olisi lisää onnettomuuksia. Ja pitkän ajan analyysi, jota me tarkastelemme, tämä oli 12 viikkoa sen jälkeen, niin tässä oli 12 tutkimusta, jossa oli Mm, pieni määrän vähennys, mutta se saattoi liittyä esimerkiksi säähän. Ja sitten lyhyellä aikavälillä tämä on oikeastaan paras tapa tarkastella. Tämä on plus minus yksi viikko tämän siirron jälkeen ja jos silloin tarkastellaan näitä liikennevirtoja, niin 16 tutkimuksesta kolmessa väitettiin, että onnettomuudet vähenevät, kuudessa väitettiin kasvavan ja seitsemässä sanottiin, että ei ole muutoksia. Ja tämä muutos maaliskuussa ähm, liittyy, siihen liittyy kuitenkin äh, tiettyjä ongelmia. Ja sitten kun siirryttiin takaisin lokakuussa, niin tässä saadaan siis yksi tunti lisää. Eli sitten pimeämmät illat eh, ja valoisimmat aamut johtaisivat taas eh, lisäonnettomuuksiin. Ja tässä oli 15 tutkimusta ja tässä tarkasteltiin kahta viikkoa ennen ja jälkeen eh, siirtymän. Tähän liittyy myös säätekijät. Viidessä ei ollut muutoksia, viidessä oli lisäys ja myös viidessä ei tapahtunut yhtään mitään. Ja 12 viikkoa oli joitakin onnettomuuksia lisää, mutta tämä saattoi liittyä myös siihen, että talvella on huonommat sääolosuhteet. Tietysti tämä vaikuttaa myös eri tavalla eri tien käyttäjiin, jos puhutaan tietysti jalankulkijoista ja pyöräilijöistä, mutta tässä ei kuitenkaan tarkasteltu, miten se vaikuttaa nuoriin lapsiin, jotka kulkevat kouluun aamuisin ja sitten ja tässä ei tarkastella myös äh, autoilijat, jotka toimivat maan viljelysektorilta. Eli nämä tässä ovat hyvin erilaisia nämä tulokset ja mitä kansainväliseen kirjalliseen tulee, niin siinä ei tueta sitä, että jos siirretään valoa aamusta iltaan, niin sillä olisi välttämättä myönteisiä vaikutuksia liikenneonnettomuustilastoihin. Joten minun päätökseni, johtopäätökseni on, että tässä pitäisi kyllä päätös tehdä pohjautuen muihin tekijöihin kuin liikenneturvallisuuteen liittyen. Mutta jos siirretään valoa aamusta iltaan Euroopan unionissa, niin ei voida sanoa, että sillä välttämättä olisi pysyviä myönteisiä vaikutuksia tien käyttäjiin. Merci beaucoup pour... Euh, Kiitos tästä alustuksesta. Me jatkamme kuulemistilaisuutta. Seuraavana puheenvuoron saa Andrew Jarvis. Olkaa hyvä. Te käsittelette energiakysymyksiä. Good afternoon. Niin, hyvää iltapäivää kaikille. Muutama vuosi sitten tein tämän selvityksen komissiolle, jossa katsottiin sitä, että kesäaikaa enää synkronoitaisi, joka olisi kysymys, joka liittyy energiaan, ja, ja katsoimme sitä, miten tämä vaikuttaisi energiakysymyksiin. Mm, uskoa ymmärtäneet te, että kun katsotaan taaksepäin, asian on voimakas yhteys kesäajan politiikan ja energiapolitiikan välillä. Kesäajan isä, siis tämä perustuu pitkälti hänen argumentteihinsa, että ylipäätään luotiin kesäaika, joka liittyy valon säästämiseen ja säästöön valaisuuskustannuksissa Iso-Britanniassa yli sata vuotta sitten. Ja kun kesäajasta luovuttiin, se palaa takaisin, se liittyy tavoitteeseen pyrkiä säästämään energiaa. Se, että voidaan määritellä, kvantifioida nämä sitä tällaista on aika vähän todisteita tästä, mutta se ei ole kuitenkaan ilmeisesti kiisteltyä, mutta kysymys on siitä, onko tänään näitä säästöjä olemassa ja tässä mielessä katsottuna, onko niitä huomenna ja, ja jos ei ole kesäaikaa, olemmeko siirtymässä tilanteeseen, jossa Euroopan energiakulutus lisääntyy ja sen hiilidioksidipäästöt lisääntyvät. Ja tämä on se, mihin haluaisin keskittyä. Jatkaisin, siitä, mitä kollega sanoi, todisteet ovat aika mutkikkaita. On joitakin tutkimuksia, joita on tehty jäsenvaltioiden tasolla, Italiassa esimerkiksi, Ranskassa ja Espanjassa, jotka mainitaan komission paperissa – jossa olla luottavaisia sen suhteen, että olisi mitattavissa olevaa säästöä, ei valtaisaa, merkittävää säästöä kellon aikojen siirrosta kesän ajalta, mutta akateemisessa tutkimuksessa on esimerkkejä tutkimuksista, joissa on havaittu, että syntyy säästöä. Kenties kattavin pyritys tästä malli, joka koski koko Eurooppaa, 35 maata – Tämä on siis malliesimerkki, malli lähestymistä välttämättä parasta totuutta. Siinä arvioitiin vaikutuksen olevan nollasta 2,5 prosenttia. Vaikutukset näissä ovat, vaikut, lai, ovat olleet hyvin erilaisia ja mutkikkuutta, joka riippuu tietysti osoitti sen, että paikalla on merkitystä usein niin, että sitä ei välttämättä ymmärretä täysin, mutta jos käydään päivissä todisteita ja pyritään katsomaan sitä, että olisi enemmän selvityksiä ja kattaisivat laajempia alueita, niin tilanne muuttuu yhä mutkikkaammaksi. On selvityksiä kansainvälisessä tutkimuskirjaluetteloissa, eh, kanadalaisten tutkijoiden selvitys, joka päättyvät siihen tulokseen, että ei ollut eh, täysin yksiseitiä tuloksia. Ja sitten on sellainen maailmanlaajuinen selvitys, joka löytyy, havaittiin, että olisi muut eh, kansainvälisesti katsottuna säästöjä kellonaikojen siirrosta, mutta vaatimattomasti. Voimme kenties katsoa sitten myöhemmin tätä eurooppalaista selvitystä, jos olisi kenties eniten meille apua. Pitää kuitenkin olla varovaisia, mm, pitää mielessä se analyysi, jonka Saksan liittopäivien teknologisen arvioinnin toimisto, joka katsoo, että voisi olla säästömahdollisuuksia, mutta että myös saattaa olla niin, että tulos siirtyy tavallaan paikasta toiseen, koska tilanne riippuu siitä, missä maa sijaitsee ajatellen leveysastetta, ajatellen myöskin aikavyöhykettä ja niin edelleen. Ähm, kun teimme työn komissiolle, kuulimme jäsenvaltion hallituksia ja energiasektorin toimijoita. Jäsenvaltioiden hallitukset, äh, sikäli kuin ne ilmaisivat kantansa, olivat se mieltä, että oli, äh, oli äh, vähenevässä määrin oletuksia siitä, että syntyisi energiansäästöä kesäajalla, mutta tämä tuntuu olevan enemmänkin tällainen mutuperiaate. Se ei tullakaan ollut sitä, mitä olisi tutkittu aktiivisesti tai pohdittu aktiivisesti ennen kuin me otimme heihin yhteyttä. Energiasektorin taholta taas keskeinen viesti oli, että nykyinen järjestely vaikuttaa rajallisesti, mutta että joitakin mutkikkaita piirteitä, jotka liittyvät tähän, esimerkiksi rajat ylittävät eh, kaasusiirrot, joinakin päivinä ei enää ole 24 tuntia esimerkiksi. Kun katsomme tätä asiaa, niin tämä on hyvin tärkeää nyt, koska teknologinen muutos, jota on ajettu EU-lainsäädännöllä muiden tekijöiden suhteen, on vähentänyt eh, energian kulutus, joka liittyy valaitsemiseen, koska valaitseminen on, on se, mihin energiasäästöä nimenomaan on yhdistetty, kun on puhuttu kesäajasta. Jos jatkettaisiin vanhaan malliin, voitaisiin olettaa, että säästöt energian osalta kesäajan käytössä vähenisivät aika myöten, koska käytämme energiaa tehokkaammin. Ja samaan aikaan kuitenkin täytyy muistaa, että ihmisillä on ilmastointi kodeissaan, mikä välttämättä ei johda säästöön. Tässä palaisin aiempaan keskusteluun, että jos katsotaan eteenpäin, niin täytyy miettiä sitä, onko maassa, pidetäänkö maassa kesäaika, talviaika vai mikä. Ja konkreettisesti katsottuna, mitä ovat nettohyödyt energian suhteen, sitä on vaikea selvittää. Ei ajatellen pelkästään välitöntä vaikutusta, vaan e, jos pyritään saamaan jotakin hyötyä myöskin välillisellä käyttäytymiseen liittyvillä vaikutuksella, eli jos ihmiset menee pyöräilemään vai istuvat kotona ja katsovat televisiota, kenties tapahtuu jotakin energiakulutuksessa, jota ei voida havaita, kun katsotaan vain historiallista e, dataa. Sitten pari loppujohtopäätöstä. Eräs asia, joka nousi erityisesti meidän, esille meidän selvityksemme, on se, että jos on ratkaisu, silloin sidosryhmät haluaisivat ratkaisua, joka olisi sellainen, että se olisi synkronisoitu, jotta vältettäisiin sekaannuksia. Ja on kustannuksia, jotka liittyvät tähän, jotka myöskin on mainittu aiemmin, uusimmissa papereissa minun oma energian valvontayksikkö, niin se näyt, ei ole yhteydessä internettiin. Niin täytyy itse muuttaa sitä, sitä valvontaa yksikköä, jos kesäaikaa siltä autossa on kenties sama tilanne ohjelmistoissa ja muissa on monia sähköisiä järjestelmiä, jotka, jossa on tällainen kesäaika kello, kellonajan siirtelymekanismi, joka täytyy ottaa huomioon. Tämä on olennaisinta, mitä komission selvityksessä, komission selvityksessä pyrittiin selvittämään, vaan yksi asia, joka pitäisi ottaa myöskin huomioon, että on myöskin aikataulukysymyksiä, jotka on helpompi ottaa huomioon tietyissä tilanteissa. Kiitos. Merci beaucoup pour... Kiitos teidän alustuksestanne. Ja viimeinen vieraamme on herra Castro Viejo te todella arvioitte niitä vaikutuksia, joita kaikesta tästä on ihmisten ja eläinten terveyteen. Olkaa hyvä. Kahdeksan minuuttia. De cómo el cambio horario va a Miten vaikuttaa kellonaikaan siitä ihmisten terveyteen? lähden liikkeelle kolmesta asiasta. Ensinnäkin, miten ihmislaike ja eläinet toimivan, jotta voidaan paremmin ymmärtää, miten kelonajan siirto vaikuttaa terveyteen, mikä on kansainvälinen näkemys näistä asioista. me ihmiset olemme rytmisiä olinoita, kun päivä muuttuu illaksi ja illasta yöksi – ja aika muuttuu myöskin vuoden aikojen mukaisesti. Siis tämä on se elämä, joka meillä on käytössä. Meillä on tällainen eh, biologinen sisäinen kello, joka on tällainen keskustelu, on myöskin molekulaalinen kello. 2017 Nobelin valkia tutki tätä asiaa myöskin lumen valon vaikutus, miten eh, se valon aaltopituuden muuttuminen vaikuttaa siihen, miten tiettyjä värejä nähdään iltaisin. Ja tämä johtaa myöskin tiettyihin reaktioihin, joita eh, syntyy aivoissa, miten eh, periferiset eh, enimet pysyvät reagoimaan näihin muutoksiin. On havaittu, että kaikki solut kaikissa elimissä meidän elimistössämme, niillä on oma biologinen kellonsa, ja, ja se on, ja kun tämä keskustelu on noin 30 biljoonaa solua ja 30 toimivaa sisällistä kelloa, jotka toimivat, biologista kelloa, jotka toimivat hyvin tärkeillä piirteillä, nimittäin tämä aika tunti on sama kuin tämän keskuskellon aika, ja tämä merkitsee sitä, että keskuskello valvoo aivossa, melatoniinin tuotanto aivoissa joka veren kautta siirtyy verenkiertoon ja saapuu kaikkiin elämän osiin. Eh, sitä on eniten kolmen aikoihin aamuyöstä ja se sääntelee kaikkia ääreiskelloja, jotta ne odottavat samaa aikaa kuin keskuskello. Joten kun me teemme muutoksen aikatauluun, se vaikuttaa molekyylisen kellon, koska molekyylinen kello tarvitsee kaksi kolme päivää muuttaakseen aikaa. Ja tästä syntyy aikaa, joka liittyy siihen, että on tällaista eritykseen liittyvää hormonaalista eriaikaisuutta ja, ja tämä vai, ja tämä tulee vaikuttamaan siihen, että nämä EU-äärikellot ovat eri tilanteissa. Eli on siis sellainen jakso, joka on sisäisen synkronisaation puutetta, joka johtaa tällaiseen tällaisiin eh, eh, tulehduksiin, jotka vaikuttavat eh, tiettyihin aivojen osiin ja voivat vaikuttaa myöskin, diabeteksen vaikuttavat myöskin lihastoimintaan ja mukaan luettuna myöskin syöpä. Miten tämä näkyy. Jos me nyt matkustamme Brysselistä Lontooseen, aikaero on yksi tunti, kun saamumme Lontooseen, me menemme nukkumaan tuntia myöhemmin, mutta kuitenkin kellon äh, aurinkon laskeminen on tuntia myöhemmin, joten me matkamme samaan suuntaan, mutta meidän sisäinen subjektiivinen aikamme, joka määrittää biologinen äh, kello, me sanoo, että kello ei ole tietyn verran Brysselissä, mutta kuitenkin se sopeutuu tähän muutokseen. Ja ongelma on syksyllä, kun me siirrämme kelloa taaksepäin, keskiaika plus yksi tai kaksi, joten me, meidän täytyy tottua menemään nukkumaan tuntia myöhemmin, mutta tämä aurinkomenettämä aika ei muutu, koska maantieteen paikka muutu, joten kysymys on siitä, että me emme pysty samanaikaan tällaista synkronisointia, josta on ollut puhetta. Kaikki nämä selvitykset ovat tu- suonneet sellaisia kliinisiä havaintoja, jotka ovat myöskin, jotka on tutkittu, jotka liittyvät tiettyihin riskeihin, tällaiseen aika riskiin, kronoriskiin, joka merkitsee sitä, että se voi aiheuttaa myöskin kuolleisuutta, jotka liittyvät rytmin muutoksiin tai sirkadianisiin muistoihin, joiden vaikutus, joka liittyy esimerkiksi kellon ajan muuttamiseen, voi vaihduttaa erilaisia patologisia reaktioita. Tyypillisintä on esimerkiksi sydän kohtaukset tai vastaavat, joiden määrä lisääntyy huomattavasti 5-20 prosentilla, kun kellonaikaa siirretään ennenkin keväällä. Ja ennen kaikkea ne vaikuttavat naisiin, vähemmän miehiin. Joten meidän tällaiset sisäinen kellomme, se vaikuttaa myöskin tarkkavaisuuteemme siihen, miten toimii meidän immuunijärjestelmämme ja vaikuttaa myöskin aivojen toimintaan ja myöskin meidän kognitiivisiin taitoihimme. Ja tämä on, korteisin ja otsalokunnalta kaikkein tärkein myöskin, se vaikuttaa myöskin tähän sisäiseen kelloon ja äh, ajan aika muutto, aika muutto siis, vaikuttaa siis muutoksia monessa geeneissä yli tuhanteen geenissä vaikuttaa, jotka joilla hyvin tärkeitä, jotka aiheuttavat myöskin erilaisia äh, tulehdusoireita äh, ja tekijöitä, jotka vaikuttavat myöskin ikääntymiseen. Tämä on hyvin tärkeää, koska ne ovat suuresti yhteydessä tähän biologiseen kelloon se biologinen kello valvoo sitä, miten usein sel- solut jakautuvat. Ja jos solu alkaa muuttua ö, tällaiseksi kasvaimeksi, niin tämä varsinainen kello voi pysäyttää tätä. Joten kellon muuttaminen ei siis itsessään aiheuta syöpää, mutta se luo aikaan tekijän, joka pystyy edistämään syövän kehittymistä. Kaikilla näillä seurauksilla, jotka liittyvät tähän kellonajan muuttamiseen, tutkijat, jotka olivat tehneet tämän työn tutkimuksen European Journal of Internal Medicine lehdelle, totesimme, että tämä kellonajan muuttaminen voi vaikuttaa sirkaneeseen järjestelmään ja terveyteen. Ja tämä on julkaistu tietoa, jossa on pyritty osoittamaan, mitä erilaisia vaikutuksia on kellonajan siirrolla meidän terveyteemme. Ja kaikilla näillä tiedoilla voidaan todeta, että on riittävät todisteet siitä, että voidaan sanoa, että kellonajan siirtäminen sitä ei pitäisi eh, jatkaa, vaan siitä pitäisi lopua. Ja lopuksi sitten esimerkki, joka on hyvin tyypillinen. Mikä olisi paras eh, kellonaika, että meillä sisäistä kelloamme? Tässä on no, vasemmalle kaksi jotka esimerkiksi ovat Espanjasta mutta voimme ajatella, että mikä mun, mun maan osalta valon määrä on se, jota on niiden siis, että e, oranssiaika on työaikaa, aamun valoa on vähän ja on vähän eroja eri vuoden aikoina. Alhaalla on tämä e, UTC plus yksi, sen me näemme, että aamu, a, ilta valoa on vähemmän illalla, mutta ei on mitenkään huomattava kaikkina vuoden aikoina. Ja oikealla alhaalla on UTC plus 2, joka se sisältäisiin koko vuoden ja tämä aika. Silloin me vähennämme aamun, ilta ja lisäämme huomattavasti valoa illalla todellakin myöhäisiin kellonaikoihin asti. Tämä estää sellaisten mekanismien toimisia, jotka, jotka edistävät nukkumista. Ja tämä säilyisi koko vuoden ajan yhtenä. Eli aamun valo on huomattavan tärkeää kesällä. On hyvin pieni, on merkittävä ero talven ja kesän välillä, että et voida tulla väsyneeksi aikaa. Nämä ovat kaikki sellaisia mekanismeja, jotka vaikuttavat siihen, että meidän on hyvin tärkeää ajatellen sitä, miten meidän oma sisäinen kellomme toimii. Kiitoksia. Kiitos herra Castroviejo tästä esityksestä, jossa keskityttiin ennen kaikkea terveysnäkökohtiin. Nyt avaan keskustelun. Hyvät kollegat, Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, dank Kiitos, rouva puheenjohtaja. Luulin ensin, että varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Minun teki vaikutuksen tämä espanjalainen tutkimus, anteeksi en osaa lausua nimeänne niin hyvin, mutta tämä on kuitenkin vakavasti otettava arvio siitä, mitä ihmiskehossa tapahtuu. Minulla olisi kysymys. Te tulitte tänä aamuna Brysseliin lentokoneella. Te nousitte hyvin aikaisin, koska teidän piti olla täällä ajoissa. Onko teillä nyt vaarana se, että te saatte jonkun lääketieteellisen ongelman? Me matkustamme, matkustamme Strasbourgin, matkustamme Kiinaan. Eli paljon epäsäännöllisyyksiä. Eli mikä nyt on tässä erona minun matkustamisellani ja tämän tutkimuksen välillä silloin, kun aikoja vaihdetaan? Kiitos. Merci, monsieur Andekamp. Kiitos edustaja Van de Kamp. Edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Hyvää iltapäivää ja monet kiitokset kaikille käytöistä puheenvuoroista ja esityksistä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia ja niiden näkökannat ovat olleet hyvin erilaisia. Yleinen kysymys näyttäisi olevan se, että yritysten kannalta ei ole mitään suurempia vaikutuksia sillä, että on tällaisia muutoksia. Mutta jos katsotaan sitten terveyden kannalta asia näyttäisi siltä, että päätöksen tekeminen vaikuttaa myönteisesti. Kysymykseni on teille kaikille lyhyesti. Nyt tällä mietinnöllä, joka meillä on tällä hetkellä käsiteltävänä, mikä olisi teidän suosituksenne? Kiitos. Kiitos. Edustaja Svoboda. Eh, děkuji velice eh, všem panelistům za... Eh, niin, haluan kiittää kaikkia panelisteja näistä hyvin yksityiskohtaisista alustuksesta. Minulla olisi Castro kysymys. nyt kun kyse on terveysnäkökohdista tässä keskustelussa, niin on kronobiologeja Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. On olemassa myös järjestöjä, jotka ovat ottaneet kantaa näihin terveysvaikutuskysymyksiin. Tunnetteko te ne viralliset päätökset, joita järjestöt ovat tehneet? Kiitos edustaja Kluun. Chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille puheenvuoroista. Tieturvallisuus luonnollisesti on yksi tärkeä aihe. Eri tutkimuksia tässä on ikään kuin vedetty yhteen. Sitten energiasäästö, sehän oli yksi alkuperäisistä syistä, miksi ylipäätään siirtely otettiin käyttöön. Olisi mielenkiintoista kuulla kommentteja terveyskysymyksestä. Onkohan teillä tietoa eh, ihmisten eh, mielenterveyteen liittyvistä vaikutuksista? Viimeisin kalvo kuvaili tilannetta eh, UCT plus kaksi tuntia. Eli miten nämä tilanteet vaikuttavat ihmisten mielenterveyteen? No sitten se tilanne, että aina puolivuosittain vaihdetaan kellon aikaan, niinhän nyt toimitaan. Eli maaliskuussa ja lokakuussa kelloa käännetään. Kun ajatellaan li- yrityksiä ja ö, toiminnan pyörittämistä, niin tämähän vaikuttaa luonnollisesti myös näihin asioihin. Merci, madame Kiitos. Kumpula Natri, olkaa hyvä. Thank you very much uh, and, and thank you for the... Kiitoksia, kiitos, että TRAN-valiokunta pitää tämän kuulemistilaisuuden. Olen ITRE-valiokunnasta ja yksi varjoesittelijöistä. Kuulin kriittisiä huomioita ja liikennesektorilla suhtauduttiin erittäin kriittisesti tutkimustuloksiin. Löydättekö myös hyviä puolia? Parantaako se yhtään liikenneturvallisuutta vai onko se hyvin neutraalia? Eli tämä, että vaihdetaan aika E, eli kuulin, että ei pitäisi argumentoida nyt liikenteen näkökulmasta. Suomessa on keskusteltu hyvin paljon siitä, että terve- terveys on erittäin tärkeää, kun puhutaan autolla ajamisesta. Ja tässähän on, nostetaan terveyskysymys esille haavoittuvaisten ryhmien keskuudessa, mutta nyt kun vatkustamme tänne Brysseliin, no ei se nyt ole vaarallista, mutta ei se mukavaa ole nousta niin aikaisin. Mitä energiaan tulee, niin haluaisin esittää yhden kysymyksen. Eli hyötyisivätkö tietyt verkot tai rajat ylivät verkot tästä vai koskeeko tämä ainoastaan valaistusta tai lämmitystä tai viilennystä? Merci, comme il n'y a pas d'autres. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten voin itsekin vielä esittää kysymyksen Castro Vieholle. Ja tämä liittyy mm, lääketieteelliseen ulottuvuuksiin. Minä itsekin olen lääkäri. Jos ymmärsin oikein, niin te käsittelitte nimenomaan tätä muutosta, joka aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia, eli se vaikuttaa sisäisen kellon toimimattomuuteen. Onko tämän lisäksi myös aivan erityisiä suosituksia, joita voitaisiin esittää, jotta pikemminkin valittaisiin joko kesäaika tai talviaika, taikka sitten pitäisikö ottaa huomioon se, millä äh, pituus, äh, leveys äh, piirillä maa sijaitsee. Eli sehän vaikuttaa luonnollisesti myös näiden eri valtioiden tilanteeseen. Nyt voisimme kuunnella vastauksia mm, samassa järjestyksessä. Kolme neljä minuuttia on aikaa vastata kysymykseen. Ja kenties voitte aivan lyhyellä muutaman lauseen yhteenvedolla voitte esittää oman lopputulemanne. Eli professori eh, Borkowski, tehän aloititte keskustelun, olkaa hyvä. So I can only address the business. Uh, niin, voin vastata vain tähän bisnespuoleen näistä kysymyksissä. Eli kun puhutaan liikenteestä, niin muutos ei ole oikeastaan kovinkaan merkittävä, paitsi kun puhutaan näistä lähtö- ja tuloajoista, sloteista. Mutta monet ovat sanoneet, että tämä on myönteinen asia, tehdään näin, mutta yksi tärkeä asia on, että tätä ei saa tai tässä täytyy toimia koordinoidusti. Me emme halua eri aikavyöhykkeitä ja me emme halua, että jäsenvaltiot tekevät itsenäisesti päätöksiä ajan suhteen. Jos me haluamme tuhota tätä järjestelmää, niin silloin ei pitäisi siirtyä täysin, täysin epäkoordinoituun järjestelmään myöskään. Um, okay, so I think... Niin. Minulta kysyttiin siis neuvoa, äh, minkälainen kanta tulisi omaksua. Tieturvallisuudessa on paljon riskitekijöitä. Esimerkiksi valon siirto aamusta iltaan. Tässä ei ole mitään selkeää näyttöä siitä, vaikuttaako se törmäysriskiin tieliikenteessä. Ei ole siis näyttöä, joka tukisi sitä, että pidettäisiin kiinni nykyisestä järjestelystä ja se olisi myönteinen. E- ei ole myöskään muutoksen suhteen näyttöä suuntaan tai toiseen. Eli logiikan tässä tulisi olla se, että komission pohdinta tulisi olla riippumaton tästä tieturvallisuuskeskustelusta ja tähän näyttökin osoittaisi. Eri valtioissa, eri oikeuden käyttöalueilla täytyy perehtyä dataan, eli eh, riippuu maan sijainnista, pituus- ja leveyspiireistä, eh, mikä tilanne on. Mutta sitten kun perehdymme tilanteeseen hyvin laajasti, niin oikeastaan suuntaan taikka toiseen ei näyttöä ole. En pysty minkäänlaista suositusta tältä pohjalta teille esittämään. Kiitos. Niin, suositus todellakin. Suositus. Äh going to try and address... Yritän vastata parin kysymyksiin, jotka liittyvät mitä me suosittelisimme sitten näitä energiakysymyksiä. Niin, jos lähestyy asia parhaan käytännön politiikan kannalta, niin silloin pitäisi katsoa vaikutusarviota, johon vaikuttivat eh, eräät erinäiset tekijät, parasta tietoa, jota voisi saada tulevaisuuden näkymiltä siitä, mitä jäsenvaltiot saattaisivat tehdä, siis se, minkä aikavyöhykkeen ne valitsisivat. Tutkimus, jossa olisi otettu huomioon kustannukset, se, että jos muutetaan kaksi kertaa vuodessa, se on tällaista normaalia toimintaa. Näitä kustannuksia syntyy, sitä ei kukaan pysty määrittämään. Analyytikkona, jos kävisi keskustelua asiasta, niin puhuttaisiin tästä muutoksesta, mitä paljon säästettäisiin, jos sitä ei tehtäisi, sanotaan se vaikka näin päin. Ja jos on resurssit, joilla voidaan tehdä statistisesti merkittävä jäsenvaltion tason selvitys ottaen huomioon liittävä määrä kansalaisia, siis otoksena, niin mehän tiedämme, että avoimet kuulemiset, julkiset kuulemiset eivät anna äh, asianmukaista äh, laatua, mitä tulee todisteisiin, koska äh, jos ajatellaan sitä, minkälaisia vastauksia saadaan, niin taisin pyrkiä kokoamaan nämä, se voitaisiin katsoa, mitä vaikutukset terveyteen kvantifoituna sitten hiili- ja energiavaikutukset, ja voitaisiin käydä tämä lista lävitse. Sitten tämä älykkäät verkot on mielenkiintoinen kysymys. Aiemmassa työssämme teemme havaintoja, jotka olivat mukana energiakaupassa siinä, miten aikavyöhykkeet vaikuttivat kysynnän huippuihin eri jäsenvaltioissa ja sitten aikatauluja aikavyöhykkeitä muutetaan, tämän synkronisointi muuttui. Käsittääkseni verkot ovat tulemassa älykkäämmiksi ja ne pystyvät itse huolehtimaan itsestään, mutta äärimmäinen tilanne, jos mitä tulee jäsenvaltioihin, on sitten jossain päätä aikavyöhykkeitä, niin se kyllä tulee vaikuttamaan tietyssä määrin asioihin. Merci beaucoup. Kiitos. Ja lopuksi vielä herra Castroviejo, olkaa hyvä. Bueno. Niinpä. Mm, se, että vanhen paljon lentokoneessa, vaikuttaa, se miten se vaikuttaa se ei ole itse asiassa mitenkään relevanttia, koska esimerkiksi on monia ihmisiä, jotka polttavat kolme askia päivässä ja saavat keuhkosyövän ja kuolevat siihen, mutta enemmistöön väestömään ei vaikuta henkilö, johon tämä ei vaikuta. Jos tämä vaikuttaa yhteen henkilöön, se voidaan sanoa, että se välttämättä kaikkiin muihinkaan. Olen ollut, on työskennellyt vuosien sairaalassa niin, että olin tehnyt työtä työllä aamulla, jos löysin sitä menin opettamaan ja en huomannut, että olin väsy, väsynyt ollenkaan. Me olemme eläimiä ja eläimet toimivat sellaisten lakien mukaisesti, jotka eivät ole täsmällisiä, eivät ole fyysisiä tai matemaattisia lakeja, joten jokainen eläin, jokainen ihmisolento reagoi eri tavalla. Ja tältä kannalta katsottuna se, mitä minä esitän, on se, että, että komissio komissio pyrkii tekemään siis lainsäädäntöä, eli silloin kun on olemassa havaintoja, jotka osoittavat, että nykyiset lainsäädännöt aiheuttavat terveysvaikutuksia ja on monia huomattavia merkityksiä, joita sillä on. Tietenkään me ei vaikuta kaikkiin, näin on, onneksi. Mutta täytyy ottaa huomioon se prosenttiosuus, joihin se vaikuttaa, ja se on niin tärkeää, ja se lainsäädäntö tulisi tehdä tässä sen mukaisesti. Kysymyksessä pitää olla ennaltaehkäisyn, ja ajattelee mitä tahansa lainsäädäntöä, jota hyväksytään. On olemassa tiettyjä, tiettyjä tiedon, tieteellisiä tutkimuksia, joista että syntyy tiettyä vahinkoa, silloin pitäisi toimia tämän mukaisesti. Mitä tulee sitten kronobiologeihin? Monet alle, tämän työn allekirjoittaneet henkilöt ovat kronobiologeja Japanista, Argentiinasta, Brasiliasta, Portugalista, Espanjasta. Me olemme pyrkineet tekemään tämän yhdessä me emme voineet ottamaan, voineet ottaa huomioon kaikkien kronobiologien kantoja, ja koska sanon, että keskustelu miksi komissiossa, niin voisin äh, pyrkiä antamaan jonkinlaista tukea sille keskustelulle, jota on käymässä, jos katsotaan äh, lapsia ja miten se vaikuttaa heihin henkisesti. On olemassa vaikutuksia keskustelukykyyn äh, ja muistiin sen mukaan, jotka liittyvät tähän kellonaikojen siirtelyyn. Ja se tämä ei vaikuta kaikkiin lapsiin, se on totta, samoin kuin aiemminkin. Totta kai on sellaisia lapsia, jotka ovat herkempiä kuin ja jo, joista näkyvät nämä muutokset tietyissä taidoissa. Mitä suosituksia sitten lopuksi antaisin? No ensinnäkin ei pitäisi muuttaa kellonaikaa. Ja toiseksi meidän sisäinen kellomme pyrkii toimimaan sen mukaan, että aamulla mahdollisimman paljon valoa ja että valo vähenee 7-8 illalla riippuen ja sen al- allonpituus muuttuu ja tämä merkitsee sitä, että pitää varata aikaa, joka liittyy lepoon ja tämä olisi johtopäätös. Me aina ajatellen sitä aikataulua, joka pyrimme esittämään, että se, että että on olemassa tiettyä eroa vuoden ajoittain sen, siinä, miten paljon valoa on käytettävissä aamulla ja illalla. Tämän sisäinen kello havaitsee, joka sitten käynnistää erilaiset biologiset toimintomme. Kiitos. Merci beaucoup pour... Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. Meillä on vielä tässä paljon pohdittavaa liittyen esimerkiksi tieturvallisuuteen, Tehän totesitte, että kellon siirron suhteen ei ole aivan selvää, että onko tällä vaikutuksia vai ei. Ja te olette kaikki samaa mieltä siitä, että jos kellon siirtely lopetetaan, valitaanpa sitten talvi- tai kesäaika, niin kaikkien täytyy olla samaa mieltä siitä, että tarvitaan eurooppalaista koordinointia. Tämä on teidän mielestänne tarpeellista. kun ajattelemme mm, lasten ja ikääntyneiden terveyttä aivan erityisesti niin vaikutuksia siis on. Sitten energiakysymyksissä totesitte, että eh, energiasäästön kannalta kellon siirtely ei ole mikään ihmeratkaisu. Eh, mm, tässä kyse on myös teknologiasta, sen kautta säästöjä varmaankin syntyy, mutta siitähän me emme ole vielä keskustelleet. Uusiutuvaa energiaa, eh, tarjoaa meille energiansäästömahdollisuuksia, mutta kellonajan siirtely, aivan niin kuin osoititte, vaikuttaa 0,5-1,5 prosentin verran. Ja tilanne vaihtelee maasta toiseen. Eli mitä pidemmällä pohjoisessa on, niin sitä pienempi tämä luku on, eli ei tällä suurtakaan vaikutusta ole, ja kuitenkin meillä on ollut tämä järjestely käynnissä jo aika lailla pitkään. Me olemme välittäneet selkeän viestin. Äh, lainsäädännöstä on tässä kyse, ja sen takia on toimittava reippaasti. Nyt tarkoitus on toimia niin, että me otamme huomioon kaikki nämä argumentit ja näkemykset, ja ne täytyy saada heijastumaan myös lainsäädännössä. Hyvät herrat, haluan kiittää teitä teidän puheenvuoroistanne ja voimme antaa myös suosionosoitukset asiantuntijoillemme tehdystä työstä. Me jatkamme työtämme. Olkaa hyvä, voitte siirtyä salin puolelle. Kiitos vielä kerran. Je suis assez malade, ils sont 10. Putain, les mecs. Venstre. Ah,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 Allez, nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. No niin, me jatkamme työtämme vastuuvapaudella 2017. Euroopan komissio, öö, meriturvallisuusvirasto, lentoturvallisuusvirasto, rautatievirasto, Cesar. Wim van de Kamp saa välittömästi puheenvuoron. Ai ei. Kyllä, kyllä. Frank Brustin puolesta päivää, herra Leontini. Te saatte tämän jälkeen puheenvuoron. Wim van de Kamp nyt, olkaa hyvä. Ähm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ähm... Kiitos puheenjohtaja kollegani Frank Proust on vastuussa eh, komission vastuuvapaudesta ja kollegani Leontini sitten virastoista. Kiitos, että sain nyt ensimmäiseksi puheenvuoron. Äh, Frank Proust ei valitettavasti pääse paikalle tänään iltapäivällä ja minä nyt sitten kerron hänen viestinsä teille. Ensinnäkin hän haluaa kiittää Tran valiokuntaa siitä, että se on tukenut häntä tämän mietinnön kirjoittamisessa. No mitä sitten itse sisältöön tulee, niin tämähän on siis klassinen vastuuvapaus. Mehän teemme tämän joka vuosi. Ja Frank Frust ei näe mitään erityisiä ongelmia tänä vuonna. Tässä on tehty erilaisia analyysejä, mitä ähm, Euroopan talousarvion vuodelle 2017 tulee, niin Frank Prust ja EPP on ollut tässä analyysissä mukana. Hän kuitenkin haluaisi, e, että verkkojen Eurooppaan kiinnitettäisiin huomiota. Hän tässä kuitenkin kiittää komissiota siitä, että se on ottanut kantaa juuri tähän kysymykseen ja se haluaisinkin pyytää, että tulevaisuudessakin toimittaisiin näin. Me tiedämme, että verkkojen Euroopassa kysymyksestä käydään kolmikanta Neuvottelusen ja hän haluaa vastuuvapauksen yhteydessä sanoa, että täytyisi jatkaa verkkojen Euroopan käsittelyä tästä näkökulmasta. Ja hän pyytää, että Tran-valiokunnan jäsenet kaikki äänestäisivät huomenna tämän vastuvapauden puolesta. Ja Frank Proust kiittää kaikkia. Kiitos edustaja Van de Kamp. Ja sitten edustaja Leontiini. Kiitos puheenjohtaja kun kyse on vastuuvapaudesta kaudella 2017, aivan niin kuin juuri äsken sanoi Wim van de Kamp. Minulle kuuluvissa lausunnoissa, ensinnäkin kun kyse on meriturvallisuusvirastosta, lentoturvallisuusvirastosta, rautatievirastosta ja yhteisyrityksestä lentoturvallisuuden alalla, Cesarista ja Shift to Rail yhteisyrityksestä. Mm, tästä koostuvat viiden viraston vastuuvapauskäsittelyt. Vastuuvapausmenettely on yksi niistä välineistä, tärkeimmistä välineistä, joita meillä on, kun valvomme, miten julkista rahaa käytetään. Nämä viisi aihetta on nyt käsittelyssä ja 28 tarkistusta on jätetty. Ei tässä ole mitään erityisiä ongelmia. Katson kokonaisuutena, että ehdotetut tarkistukset äh, täydentävät tekstiehdotustani ja uskon, että niitä voidaan tukea. Aivan niin kuin juuri äsken valiokunnassa olemme kuulleet, ehdotan, että myöntäisimme kaikille virastoille vastuuvapauden. Ja tästä koostuukin lausuntoni tärkeimmät kohdat. Kiitos. Kiitos. Edustaja Maisner, olkaa hyvä. Thank you very much. I'm going to... Kiitos. Edustaja Telitskaan puolestakaan pahoittelee sitä, että voi olla läsnä. Hänen lentoonsa on myöhässä ja tällä hetkellä on matkalla kohti parlamenttia, mutta hän ei ehdi kuitenkaan tänne puhumaan. Jos hän olisi ollut paikalla, hän olisi vain todennut esittänyt muutaman eh, kiitoksen sanan kummallekin. Esittelijälle työstä hän osallistui muutamalla tarkistuksella luonnoksiin. Kiinnitetään huomiota komission virastojen kertomuksesta löytyihin havaintoihin ja toivoo, että enemmistö voi tukea noita tarkistuksia huomisessa äänestyksessä. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos, edustaja Maisnää. No. Alors, je vais tout de suite interroger... Sitten Euroopan komission puheenvuoro. Arova Montagno, olkaa hyvä. MOVE-pääosastosta. Oui, merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijöille, valmistelijoille. Ensinnäkin olemme tyytyväisiä heidän ilmaisemanne kantaan. Mekin olemme havainneet, että lukuisissa aiheissa liittyen virastoihin on tapahtunut edistystä. No sitten tietyt tarkistukset ja lausunto jotka, kannatat, jotka liittyvät hallinnointiin ja organigrammiin. Tähän aiheeseen olemme kiinnittäneet kovasti huomiota. EMSAn tilanne on jo saatu sääntöjen mukaisesti viime vuonna. EASA on samalla tiellä, eli päätösluonnos jätetään hallintoneuvostolle EASassa äh, seuraavassa kokouksessa. Ja näin tapahtuu myös muissa virastoissa. Sitten on lukuisia tarkistuksia, jotka liittyvät hankintamenettelyihin. Halusin vain tehdä selväksi sen, että toki on ollut EASassa ongelmia te nostitte niitä esille. On yksi menettely, yksi hankintamenettely, jossa on ollut ongelmia. Eli ei suinkaan ole niin, että kaikissa menettelyissä ongelmia olisi ollut. Tässä menettelyssä Kyse on siitä, että 15 miljoonaa oli kokonaissumma ja se ulottui useammalle vuodelle, mutta kuitenkin vuosittainen summa 5 miljoonaa on mukana tässä käsittelyssä. Sen takia luvuissa on eroa äh, sen suhteen, mikä on vuosittainen päätös ja mikä on ohjelmointipäätös. Kiitos. Haluavatko valmistelijat vielä käyttää puheenvuoron uudemman kerran? Vim van de Kamp, olkaa hyvä. Eh, voorzitter, dank u. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä sanoa, että komission vastuuvapauden yhteydessä olemme saaneet tarkistuksia herra Telitskalta, herra Kaputolta SD-ryhmästä ja herra Dalundelta vihreiden ryhmästä ja Rova Arnutun tarkistukset ovat tässä mm, myös mukana. Ja herra Proust suhtautuu niihin myönteisesti, paitsi tarkistuksen kahdeksan Rova Arnutulta. Sen hän haluaisi hylätä. Mutta kuitenkin hän haluaisi siis, että, tämä, että myönnetään vastuuvapaus. Kiitos. Muistutan, että äänestys on aiheesta huomenna alkaen kello yhdeksän. No niin. Edustaja Leontini, haluatteko vielä käyttää puheenvuoroa, onko kaikki hyvin? No niin, eli huomenna äänestämme alkaen kello yhdeksän. Ei, vaan tässä on virhe. Donc les votes commencent à 10 Äänestämme alkaen kello 10. Nyt päätän tämän kokouksen. Me jatkamme kokousta suljetuin ovin. Saamme palautetta kolmikantaneuvotteluista eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetystä palveluympäristöstä. Eli pieni tauko, jotta verkkolähetys päätetään ja sitten suuriyleisö voi poistua salista rauhallisesti. Ja pyydän poistumaan niitä henkilöitä, joilla ei ole seuraavan kohdan käsittelyssä aihetta olla paikalla salissa. Kiitos.